No. Ladies and gentlemen, good morning. May we begin? Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Aloittakaamme. Minulla on ensin yksi ilmoitusluontoinen asia. Se on se, että tarvitsemme äänestyskortit tämän aamun aikana, joten ottakaapa ne esille. No, I would like to now to inform you about the decisions taken by the coordinators. Haluaisin informoida teitä koordinaattoreiden päätöksistä. Esittelijöiden nimittämistä Marinju Pintu on nimitetty esittelijäksi parlamentaarisen immuniteetin poistamiseksi, joka koski ja Nikaa. Anji Duda on esittelijä taas Sergei Stanishevin immuniteetin poistamisessa. Heidi Hautala immuniteetin poistamiseksi, joka koskee Jérôme Lavrieuta. Ja sitten pysyvät esittelijät oikeusperusta edustaja Hautala, toissijaisuus, Ferrara. Kiistanalaiset kysymykset, Kavada, komitologia, lainsäädännöllisten valtuuksien myöntäminen Sayer, kodifikaatio ja uudelleen luonnokset Mastalka. Then rapporteurs for opinion. Uh, it has been decided. Sitten lausunnot. On päätetty, että kertomus, joka koskee Euroopan syyttäjänvirastoa, menee SED-ryhmälle. Ja avoimuus ja integroituminen EU toimielimissä taas menee puheenjohtajalle. Päätöslausumaehdotukset. Koordinaattorit ovat päättäneet lausunnosta kirjemuodosta 133 säännön nojalla päätösosmaehdotus, jonka on esittänyt edustaja Bisotto 3.11.2014 talouspoliittisen sopimuksen yhteensopimattomuudesta suhteessa Lissabonin sopimukseen. Ja koordinaattorit ovat ottaneet huomioon Alden, Aldo Patriciellon esittämän lausunnon 8.1.2015, joka koskee taas Euroopan adoptioviranomaisen luomista. Koordinaattorit sopivat myös siitä, että vaadittaisiin valiokuntavierailua Euroopan patenttivirastoon Münchenin vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla vastauksena kutsuun puheen tämän viraston puheenjohtajalta Benoit Pastellilta Koordinaattorit sopivat siitä, että muodostetaan työryhmä ja hankeryhmä, joka käsittelee juridisia kysymyksiä robotiikan kehityksestä. Esittelijä Delvo. Koordinaattorit päättivät, että Intan jäsen ja sen sihteeristön jäsen pyydetään osallistumaan copyright-työryhmän työhön riippuen yksittäisten kokousten aiheesta. Koordinaattorit sopivat siitä, että pyydetään poliittista osastoa esittämään ehdotuksia työpajaksi, joka koskee oikeudellista asiantuntemusta EU:ssa. ssa ja seuraava aikataulu valiokunta vierailulle 2015 hyväksyttiin vierailu Latviaan. Päivämäärät ehdotetaan vierailu Kreikkaan 18-23. Ruotsiin 8-10.4. Washingtoniin 8-10.4. Haagiin 5.5. ja Kiovan 18. ja 19. kuudetta. Oikeudellinen yksikkö esittää näkemyksensä lausunnosta 2 13 tuomioistuimelle helmikuun kokouksessa. Lausunnosta on syntynyt useita oikeudellisia vastalauseita ehdotukseksi sopimukseksi, joka mahdollistaa EU-jäsenyyden ECHRlle. ECHRään, anteeksi. Koordinaattorit ovat sopineet siitä, että pidettäisiin yhteinen kuuleminen TRAN ja ITRE-valiokuntien kanssa, joka koskee kesäaikaan siirtymistä ja tämä pidetään 24.3. valiokuntakokouksen aikana. Ja lopuksi koordinaattorinen kokous pidetään toinen, toisen valiokuntakokouksen aamuna joko tiistai tistai- tai torstai-aamuna sen sijaan, että se olisi maanantai- tai keskiviikko-iltana. Tämä, näin jatketaan kesälomaan asti. Nämä siis ilmoitukset koordinaattorinen kokouksesta. Ja nyt siirrytään kohtaan 12. 12-19. Ja jos edustaja Hautala käyttäisi puheenvuoron, koska hän on esittelijänä näistä kohdista. Hän voi tehdä näin. Muussa tapauksessa ehdotan, että äänestetään näistä luonnoksista yhtenä ryhmänä. Edustaja Hannibal halusi myöskin jälkikäteen käyttää puheenvuoron. Edustaja Hautala ensin. Thank you, chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehdottaisin, että äänestämme nyt, emmekä muuta näitä mietintöjä, koska neuvostolla on ollut paljon aikaa sopia. Ja siitäkin syystä tästä en nyt haluaisi pidentää tätä menettelyä, kun hyväksytään nämä ja lisäisin vielä jotain, josta Hannibalkin varmaan puhuu. Eli meillä on ollut vilkkaita keskusteluita siitä, miten voidaan auttaa kolmansia maita, ja niiden pitää sitten pitää kiinni velvoitteistaan lapsikaappauksiin liittyen, ja Hannibalilla varmaan on tähän asiaan liittyen ehdotus, mutta muuten voimme sitten äänestää. Mrs. puheenjohtaja. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että voimme äänestää. Olen ollut huolissani kahdeksasta jäsenvaltiosta ja siitä, ovatko jotkut niistä siinä tilanteessa, että voivat täytäntöön panna ja toteuttaa Haagin sopimuksen tietyt vaatimukset. Niin kuin kaikki tiedämme, jäsenvaltiot pyysivät arviot niistä maista, joiden kanssa nyt sopimusta tehdään. Tämähän toteutetaan Euroopan unionin toimesta. Mitä ei ole ollut voimassa, Mitä ei ole tapahtunut näiden arvioiden suhteen. Ymmärrän kuitenkin myös, että jotkut näistä maista eivät omaa menettelyjä ja lakeja vielä voimassa, mutta toki suurin osa pyrkii ne samanaikaiseksi. Oikeusinstituutilla EU:ssa on se näkemys, että paras tapa saada nämä maat ikään kuin kirimään edistystään on ottaa ne mukaan yleissopimukseen. Minusta meidän pitäisi äänestää puolesta, mutta pitäisi kuitenkin olla tietoinen tilanteesta kyseisissä maissa. Näin ollen ehdottaisin, että järjestäisimme kuulemisen aiheesta, ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa. Näin voisimme keskustella yksityiskohtaisemmin aiheesta ja miettiä, miten tästä eteenpäin. Haluaisin myös ehdottaa, että kun vierailemme Haagissa, niin sisällyttäisimme tämän aiheen myös ohjelmaan vierailun aikana. Uh, thank you very much. Uh, thereby we can proceed to... Kiitoksia. Näin voidaan sitten siirtyä äänestämään. Ensin äänestetään kahdeksasta samankaltaista tarkistuksesta artiklaan yksi tuohon johdanto-osaan. John Bavskin esittämät tarkistukset ihan vain viittaamalla Esittelijän kanta on kielteinen. Kuka puoltaa? Vastustaa. Äänestää tyhjää. Kiitoksia. Ja nyt sitten äänestyskortit esiin. Nyt äänestetään näistä mietintöluonnoksesta kokonaisuutena. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä liian moni äänestää tällä hetkellä. Kaksi liikaa EPPstä, yksi Aldesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Vote once again electronically. Ja nyt uusi sähköinen äänestys näistä päätösosuma luonnoksista. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Hautalalle. Ja näin siirrytään kohtaan 20. Kansalaisten yritysten vapaa liikkuvuuden edistäminen. Edustaja Delvo esitteli, olkaa hyvä. Uh, excuse me, I am a bit confused. Olen nyt hieman hämilläni. Oletin, että äänestämme mandaatista neuvottelujen varalta. Kyllä me varmasti voimme äänestää Luonnollisesti jos kommentoida ei tarvitse, niin voidaan mennä suoraan äänestykseen. Äänestä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Everybody voted. Close the vote. Kaikki ovat äänestäneet. Hyväksytty. Ja näin sitten äänestetään kohdasta 21. Valtakirjojen tarkastus. Haluaisin ilmoittaa, että olen poistanut tiettyjä kohtia tästä luonnoksesta ja se näkyy tuosta äänestysluettelosta. Joten tällä kertaa äänestetään vain viittaamalla ja loppuäänestys sitten sähköisesti. Kappa neljä puolesta vastaan tyhjää kaksi hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Amendment 8. Yes, uh, yes. Amendment 8, uh, who is in favor? Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimme äänestää tarkistuksista 9.15 yhtenä ryhmänä. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. sitten täytyy esittää suullinen tarkistus. Philip Bradburnin toimikausi päättyi 21.12.2014. Puolesta vastaan tyhjää. Ja nyt äänestän koko mietinnöstä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Okay, I close the vote. Äänestys on päättynyt. Tyhjä. Anteeksi, hyväksytty. Onnittelen siis itseäni. Okay, 22 uh, yes. Uh, number 22. 22 äänestetään siitä välittömästi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja näin päästään kohtaan 23. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovelluttava menettely ja edustaja Geringer Dönenberg saa puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Mrs. Duda asks for the floor. Anteeksi, edustaja Duda on pyytänyt puheenvuoroa. Ilmeisesti työvuoro. Panie przewodniczący. Niin, minä halusin esittää puheenjohtaja pienen pyynnön. Äänestysten jälkeen halusin pyytää, että kohta 34 lykättäisiin, jotta viikon varrella, ei vaan nyt aamupäivän aikana eikä iltapäivällä perehdyttäisiin tähän aiheeseen. Onko se mahdollista? yes, I think that is, that is viable. Niin, eiköhän se ole tehtävissä. Tai juuri ennen lounasta sitä viimeistä koht- viimeisenä kohtana aamuaikana tai Yes, yes, yes, before. Thank you very much. Uh, Mrs. Geringer has the floor. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin nyt esitellä teille tarkistukset. Tekstiin, joka liittyy vähäisiin vaatimuksiin – ja maksuvaatimuksiin. 86 tarkistusta on tullut. Kiitos niistä. Hyvin monet tarkistuksista mahdollistavat sen, että voidaan parantaa tekstiä komission ehdotusta. Ja mistä sitten tulee tämä uusi asetusehdotus? Yleisesti ottaen komissio on tunnustanut, että meillä on ongelmia liittyen näihin pieniin kanteisiin ja ongelmia on juuri pienten summien osalta ja erityisesti maissa eu ulkopuolella – Eli tässä on kyse rajat ylittävistä maksuista. Eli tässä on ollut tiedon puutetta, ei ole tunnettu toisen maan oikeusjärjestelmää tai tuomioistuinten käyttämiä menettelyitä. Ja myöskin on sitten tulkkaus, käännösongelmia, piti mennä toiseen maahan paikan päälle tuomioistuimen kuuntelemaan asian käsittelyä. EU on yhä enemmän rajat ylittäviä transaktioita ja on yhä kiireellisempää löytää ratkaisu ja tehokkaita mekanismeja, jotta näitä riita-asioita voidaan ratkaista ja jotta talous toimii kunnolla. Olen tyytyväisenä ottanut vastaan tämän komission ehdotuksen. Olen itsekin laatinut tiettyjä tarkistuksia, mutta valtaosin nämä ehdotukset ovat hyviä ja niiden pitäisi käytännössäkin toimia hyvin. Haluaisin, että tätä menettelyä yksinkertaistetaan ja että kansalaiset pystyvät sitä käyttämään maasta riippumatta tai kielestä riippumatta. Parlamentin päätöslauselma lokakuulta 2011 myöskin korostaa, että se kuinka usein on tällaisissa asioissa menty tuomioistuimeen jäsenvaltiossa oli hyvin vähäinen. Ja siksi meillä pitää olla yksinkertaistetut menettelyt tällaisten riita-asioiden osalta. Sitten tämä kynnys. Olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Tässä nyt on ehdotettu että rajat ylittävissä transaktioissa raja olisi 10 000 euroa. Tällä hetkellä se on 2 000 euroa, eikä se mahdollista sitä, että näitä säädöksiä voidaan käyttää tehokkaasti, koska PK-yritysten tapauksessa täytyy muistaa, että valtaosa näistä tapauksista liittyy summiin, jotka ovat yli 2000 euroa. Jotta pk-yritysten toimintaa voidaan helpottaa, erityisesti rajat ylittävissä maksuissa, meidän pitäisi asettaa raja 10 000 euroon. Se olisi järkevää ja sillä tavalla voidaan ratkaista monia ongelmia. Sitten vielä yksi huomautus. Usein ihmiset eivät ymmärrä, mitä nämä pienet riita-asiat tarkoittavat. Se on ehkä asia, joka saattaa johtaa harhaan. No, tämähän liittyy maan keskituloon. Ja 10 000 euroa saattaa olla valtava summa. Mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä teksti Small Claims, siellähän raja on 12 000 puntaa. Eli tämä termi vähäinen saattaa olla harhaanjohtava. Ja jos tämä sitten tulkitaan väärällä tavalla, niin ehkä se pitäisi sitten korvata. Voidaan puhua yksinkertaistetuista menettelyistä, joilla hoidetaan nämä 10 000 euroon asti menevät riita-asiat. Ja näissä tapauksissa voidaan sitten vaikuttaa konkreettisesti. Kuten sanoin, tämä ei koske ainoastaan tavallisia kansalaisia, vaan kaikkien on voitava hyötyä tästä myöskin pk-yritysten. Sitten tarkistus 30. Sillä pyritään muuttamaan tätä kynnystä yksityishenkilöiden osalta. Eli siinä olisi erilainen katto yksityishenkilöiden osalta kuin yritysten osalta. Tätä voidaan miettiä, mutta se nyt vain monimutkaistaisi asioita ja olisi hyvä, että on säännöt, jotka ovat yksinkertaiset, avoimet, helposti ymmärrettäviä sekä yksityishenkilöille että pk-yrityksille. Sitten oikeudelliset kulut. No tästä nyt on kiistelty. Tekstissä ei ole määritelty mitään rajoja, koska tämähän on kysymys, jonka jäsenvaltiot päättävät itse. Me vain haluamme, että oikeuskulut olisivat mahdollisimman alhaiset ja että ne ovat sitten oikeassa suhteessa summaan, josta kiistellään. Koska jos oikeuskulut ovat suurempia kuin summa, josta kiistellään, niin silloin ei prosessia kannata käynnistää. Eli tämä johtaa sitten laittomien toimien lisääntymiseen. Kansalaiset eivät halua taistella oikeuksistaan, koska se ei ole sen arvoista. Ja sitten nämä oikeuskulut, minimisummat, se on ihan ymmärrettävää tietyissä jäsenvaltioissa, jotta voidaan välttää se, että on paljon tapauksia, joissa puhutaan pienistä summista. Eli voidaan puhua vaikka 34 euron minimioikeuskuluista. Eli sen pienempiä kuluja ei voisi olla. Olen iloinen siitä, että te kaikki olette tukeneet ehdotusta, jolla pyritään mahdollistamaan kortti, pankkikorttimaksut tai tilisiirrot, koska nythän on pitänyt mennä oikeus talolle maksamaan siellä suoraan. Ja nyt on sitten uusi mahdollisuus hoitaa nämä oikeuskulut, ja on hienoa, että neuvosto ei myöskään vastusta tätä. Jotkut tarkistukset hyvin täydentävät komission ehdotusta, erityisesti tarkistus 72, jossa ehdotetaan, että oikeuskulut eivät voi olla korkeampia kuin kulut, joita on vaadittu samantyyppisessä tapauksessa EU:ssa – eikä myöskään ole sitten lisäkustannuksia tapauksissa, jotka liittyvät rajat ylittäviin transaktioihin. Se on hyvä ehdotus ja tuen sitä. Sitten on muitakin hyviä ehdotuksia mielestäni, jotka liittyvät eri palveluihin, esimerkiksi kaavakkeiden täyttöapu. Tämä on hyvä tarkistus mutta mielestäni tätä olisi vaikea saada läpi neuvostossa. Mutta aina voi yrittää tietysti. Sitten on lukuisia tarkistuksia, jotka liittyvät eri jäsenvaltioiden järjestelmiin. Ja meidän pitäisi löytää hyvä kompromissi, ja mehän kaikki tiedämme, että jäsenvaltioissa pitää olla hiukan aikaa, kun sovelletaan uutta tekstiä erityisesti kun on tapauksia, jotka voidaan hoitaa videokonferensseilla, eli meidän täytyy varustautua ja valmistautua näihin uusiin käytänteisiin. Ja tätä teknologiaa pitää olla uusissa, useissa tuomioistuimissa, koska muuten näitä sääntöjä ei pystytä soveltamaan niin kuin on tarkoitus. Eli siinä se, mitä halusin sanoa. Ja nyt sitten odottelen teiltä kommentteja. Ja jatkamme työtä, jotta löydämme tyydyttävän kompromissin ja jotta saamme tämän asian hoidettua. Tällöin tämä teksti voisi olla Latvian puheenjohtajakauden menestystarina. Request for the floor from the members. Kiitoksia. Haluatko jäsenet käyttää puheenvuoron? Edustaja Hannibal. Haluaisin kiittää esittelijää. Tämä oli hyvin selkeä ja olen oikeastaan samaa mieltä kaikesta, mitä esittelijä totesi. Nostaisin lisäkohtana esille tietoisuuden. Tämä menettelyhän ei ole aina tullut käytetyksi niin paljon kuin sitä voitaisiin käyttää. Ihmiset eivät ole sitä tietoisia. Kun tästä puhumme ja käsittelemme tarkistuksia, niin tietoisuuden lisääminen jäsenvaltioissa pitäisi minusta sisällyttää tähän. Uh, thank you, Mr. Raj- Kiitoksia, edustaja Radjev. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin onnitella esittelijää jälleen kerran hyvin tehdystä työstä. Haluaisin todeta, että näiden kynnysarvojen erottelu oikeudellisten ja luonnollisten henkilöiden välillä hyvin pitkälti on taloudellisen todellisuuden sanelemaa. Se, että nostetaan kynnystä yli 10 000 euron, olisi todella hankala sovellettavaksi, kun otetaan huomioon, että kyseessä ovat vähäiset vaateet. Tämän lisäksi minusta meidän tulisi välttää tuomioistuinkäsittelyä sellaisissa vaateissa, jotka voitaisiin helposti käsitellä kansallisissa menettelyissä. jolloin osapuolten ähm, asuinpaikka ja tuomioistuin sijaitsevat samalla alueella. Silloin vaadit tulisi käsitellä siellä. Se on tapa välttää tätä niin sanottua shoppailua. Kun puhutaan videokonferensseista, joissa osapuolilta kuunnellaan on muualla, toisessa jäsenvaltiossa, muualla kuin tämän toimivaltaisen tuomioistuimen alueella, niin silloin koko käsittely voitaisiin hoitaa videokonferenssilla. Meidän tulisi rohkaista tuomioistuimia tarjoamaan tähän tarkoitukseen tarvittavat välineet. Siitä syystä ehdotan, että tähän tulisi laittaa tämä riittävä määrä aikaa, että se toimisi. Edustaja Buda seuraavana. Domnule președinte, mulțumesc. Dați-mi voie să felicit și o raportoare pentru munca depusă. Niin puheenjohtaja, haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. On aivan välttämätöntä, että ihmiset tuntevat järjestelmän. Sellaiset ihmiset, joilla on pieniä, vähäisiä vaateita, voisivat tästä hyötyä. Vain silloin, kun vaatimuksessa on tällainen ulkomainen ulottuvuus, niin tämä järjestelmä tulisi käyttöön. Vain silloin, kun on ulkomainen ulottuvuus kiistassa, niin silloin noudatettaisiin tätä järjestelyä. Haluaisin vielä korostaa eron tekemistä tämän katon valinnan, kattoarvon valinnan suhteen silloin, kun kyse on oikeushenkilöistä. Taloudellinen toiminta on luonteeltaan laistansa. Jos me haluamme tarjota toimivan välineen pk-yritysten käyttöön aina silloin, kun niillä on ongelmia, niin tämä ulottuvuus tulisi pitää mielessä. Täytyy toimia myös ennaltaehkäisevästi tässä välineessä. Asetus johtaa siihen tilanteeseen, että yritykset, jotka eivät joilla ei ole varaa maksaa velkojansa toisille yrityksille, niin toimivat kenties toisin, kun tietävät, että on tällainen yksinkertaistettu menettely. Näin ne voisivat velkansa sitten maksaa takaisin muille yrityksille. Näin ollen täytyy olla valppaan ja varovainen on hyvin vaikeata tehdä yhteistä päätöstä, mikä on vähäinen vaatimus Romaniassa tai Isossa Britanniassa. Jos puhumme 10 tai 15 000 eurosta PK-yritysten osalta, no sitten vaikkapa kuljetusyritykset silloin, kun ne kuljettavat tavaraa EUn laidalta toiselle laidalle. Ja sitten vielä määräaikojen täytäntöönpano jäsenvaltioissa. Jos tässä puhuttaisiin 12 kuukaudesta, kuusi kuukautta olisi epärealistinen, koska siinä ajassa ei vielä tietotekniikka, huutokauppoja, tarjouskilpailuja järjestetä. Eli kyllä 12 kuukautta olisi järkevämpi täytäntöönpano aikataulu tälle asetukselle. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Uspaskich. Kiitoksia ja edustaja Uspaski. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita jäseniä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, joista nyt keskustellaan. Tuen niitä tarkistuksia, jotka selkeästi määrittelevät erot oikeudellisen henkilön ja luonnollisen henkilön välillä – Nyt on myös selvempää, että tätä menettelyä sovelletaan ei pelkästään yrityksiin, vaan myös kaikkiin EU-kansalaisiin. Tarkistukset, jotka liittyvät kynnysarvoihin, ovat myös osa tätä. Olen sitä mieltä, että olisi hyödyksi ottaa käyttöön erilaisia kynnysarvoja oikeudellisille eh, henkilöille oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille. Ja ehdotukseni onkin se, että oikeushenkilöillä tämä raja olisi 10 000 ja 4 5 000 euroa luonnollisilla henkilöillä. Ja vielä toinen tarkistusryhmä liittyy vaadetyyppeihin tätä menettelyä sovellettaisiin. Puhutaanko tässä nyt sitten kaikista vaateista ja kansainvälisistä näkökulmasta, kuten komissio ehdottaa, vai puhutaanko vaateista? joissa on rajoittavia vaikutuksia. Minusta kansalaisille olisi hyvä, jos tätä menettelyä sovellettaisiin mahdollisimman laajalti. Tällä tavalla se olisi nopeampaa, yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin kaikki muut juridiset menettelyt, joita kansalliset tuomioistuimet ovat ehdottaneet. Siitä syystä en tukisi näitä rajoituksia. Haluaisin tukea sähköistä välineiden käyttöä mahdollisimman pitkälti ja että oikeuskulut maksettaisiin, se varmasti houkuttelisi jäsenvaltioita vihdoinkin varustamaan tuomioistuimet riittävän korkealla tasolla tämän vuosisadan vaatimuksiin vastaaviksi. Joten tukisi sitä, että tätä prosessia voitaisiin vielä eteenpäin. Thank you, Chair. Komodini. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää oikein hyvästä mietinnöstä, jonka hän esitteli. Nostaisin esille kolme seikkaa. Ensinnäkin olen edustaja Hannibalin kanssa samaa mieltä siitä, että usein menettely ei ole käytetty, koska siitä ei olla riittävästi tietoisia. Mitä tarkistuksia sitten tehdäänkin, minkälainen mietintö saadaan aikaiseksi, niin tämä täytyy aina muistaa ja nostaa esille niiden toimien tueksi, joilla pyritään tietoisuutta lisäämään. Ajatus siitä, mikä on vähäinen vaade. Arvostan sitä, että nostitte esille tämän Ison-Britannian tilanteen 12 000 puntaa. On siellä vähäinen vaatimus, mutta se ei kuitenkaan heijastele tilannetta muissa jäsenvaltioissa. Meillähän on kansallisia menettelyjä, joissa käytetään 3500 kynnysarvoa, ja toisaalta sitten on tämä Ison-Britannian tilanne. Tämä riippuu siitä, mi, siis miten kynnysarvo määritellään, riippuu siitä, minkälainen talousmaassa on ja mikä on keskimääräinen tulotaso. Jos omissa jäsenvaltioissamme huomioidaan tulotaso, niin muutama sata euroa on keskipalkka. Toisissa taas puhutaan parista tuhannesta eurosta keskitulona. Kun menettelytapaa vaaditaan silloin, kun kyse on, että sama menettely pätee yrityksiin, joissa on rajallinen vastuu, eli osakeyhtiöihin ja toisaalta taas yhden miehen yrityksiin, niin kyllä meillä pitää olla hyvä käsitys talouden ja yhteiskunnan tilanteesta. Sen takia minusta olisi hyvä, että olisi ero toisaalta luonnollisten henkilöiden ja toisaalta oikeushenkilöiden suhteen, kun määritellään tätä kynnysarvoa. No sitten todisteiden keräämisessä sähköisten välineiden käyttö. Missä tahansa oikeusjärjestelmässä minusta tämä on oikea tapa edetä, mutta tunnustan sen, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole vielä riittäviä resursseja, jonka avulla tähän vaatimukseen voitaisiin vastata. Ehdottaisinkin 12 kuukautta, enkä kuutta kuukautta, kun direktiiviä täytäntöön pannaan. Kiitos. Thank you, Mr. Le Breton. Kiitoksia. Merci, euh, Monsieur le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kannatan tätä järjestelmää, joka liittyy vähäisiin vaatimuksiin, koska mielestäni tämä ei ole vaarallinen kansalliselle oikeusjärjestelmälle, koska se koskee ainoastaan rajat ylittäviä tapauksia eikä jonkun valtion sisäisiä tapauksia. Tällä hetkellä valtaosa näistä rajat ylittävistä tapauksista eivät ole minkään sääntelyn piirissä, ja monet ihmiset eivät jaksa puolustaa oikeuksiaan. Eli nyt voidaan lopettaa tämä tilanne, jossa oikeutta ei ole kunnolla saatu. Jos kyse on alle 2000 summista, no olen samaa mieltä, että tätä ei tunneta hyvin, eli meidän täytyy viestiä tästä järjestelmästä, jotta tätä käytettäisiin tulevaisuudessa enemmän. Kannatan sitä, että tätä rajaa nostetaan 2000 10 000 euroon, koska valtaosa rajat ylittävissä tapauksissa nämä summat ovat yli 2000 euroa. Eli tämänhetkinen järjestelmä ei ole kovin hyödyllinen. Se oli oikeastaan vain kokeilua, eikä varsinainen kunnollinen järjestelmä. Mutta en halua sitä, mistä monet kollegat ovat puhuneet, eli että tehdään ero, eri kynnykset sen mukaan, onko kyse yksityishenkilöstä tai oikeushenkilöstö. Eli esittelijän kanssa olen samaa mieltä. Eli yksinkertaisuuden nimissä, jos halutaan, että tämä järjestelmä tulee tunnetuksi, niin ei pidä tehdä eroa turhaan. No, tärkein syy, miksi kannatan tätä, tehän tiedätte, etten kannata EUta, kannatan kansakuntien Eurooppaa ja sielläkin olisi kansainvälistä kauppajärjestelmää, eli mielestäni se kestää pidempään kuin Euroopan unioni. Thank you, madam. You have... Kiitoksia. Teillä on nyt mahdollisuus tehdä yhteenvetoa. Kiitoksia, hyvät kollegat. Kiitoksia kaikista kommenteistanne. Komission ehdotuksessa on kohta joka pyrkii tiedottamaan asiasta kansalaisille, jotta he tietäisivät, että tällainen menettely on käytössä ja he voisivat sitä käyttää. Jos haluatte, niin tietysti voidaan tehdä myös toisia ehdotuksia tämän suuntaisesti, koska koskaanhan ei ole liikaa hyviä ajatuksia. Emme haluaisi, että tämä prosessi mitenkään karkottaisi potentiaalisia käyttäjiä, mutta ei sen pidä myöskään olla tuntematon. No sitten menettely, joka koskee pieniä vaatteita. Tämä koskee siis pelkästään rajoja ylittäviä kisatapauksia. Tätä ei voida käyttää missään tapauksessa kahden henkilön välillä, jotka ovat samassa maassa. Kyseessä on väline, joka koskee pelkästään rajoja ylittäviä transaktioita kansalaisten, yksittäisten kansalaisten välillä tai kahden eri jäsenvaltion yritysten välillä. Tämä ei millään tavalla kilpaile oikeusjärjestelmän kanssa, koska kyseessä on aivan erityinen oma prosessinsa. Jos ajatellaan, että tulevaisuudessa miten tämä voisi toimia hyvin, niin meidän täytyy ottaa huomioon se, että eri maissa talous järjestelmät ovat erilaisia, että jotta tämä järjestelmä toimisi hyvin, niin sen täytyy ottaa huomioon nämä eroavaisuudet. Liettualainen, joka tekee kauppaa englantilaisen kanssa, niin tässä täytyy tietysti katsoa sitä, että pitäisikö katon olla matalampi silloin, kun henkilö on maasta, jossa tulotaso on matalampi. Sillä tietyn ajan kuluttua ei heti ne taloudet, jotka ovat nyt jäljessä toisistaan varmasti kirivät muita kiinni. Esimerkiksi Puola on tehnyt aivan valtavaa edistystä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se on ollut Euroopan unionissa. Ja tulotaso on pitkälti noussut verrattuna siihen, mitä se on aiemmin ollut. Ja siitä syystä olen sitä, että 10 000 katto on katto, joka pitäisi säilyttää. Mutta jos tämä vähäinen vaadetermi aiheuttaa ongelmia, niin silloin voitaisiin tietysti vain sanoa, että kysymys on 10 000 asti ulottuvista vaateista ja jätettäisiin pois tämä vähäinen, sillä vähäinen sana voidaan mm, käsittää eri tavoin eri henkilöiden puolelta. Kun puhutaan sitten näistä ennaltaehkäisevistä toimista, jotka otitte esille, niin luonnollisestikin meidän täytyy näistä apua kansalaisille ja yrityksille, jotta voidaan välttää sellaiset tilanteet, jotka saattaisivat tulevaisuudessa aiheuttaa heille ongelmia. Samalla kaikkien kansalaisten täytyy tietää se, millä tavalla nämä transaktiot hoituvat internetin kautta, mihin pitää kiinnittää huomiota, jotta ei joudu vaikeuksiin. Ja kun puhutaan sitten taas niistä vaateista, jotka kuuluvat tämän sääntelyn piiriin, niin komissio on erinomaisen hyvin määritellyt kaiken kohta kohdalta. Sen pohjalta voidaan määritellä selkeästi, mitkä vaateet kuuluvat tähän ja mitkä eivät. Tekstissä nähdään selkeästi, mitkä ovat kyseiset vaateet. Mitään ongelmia tässä suhteessa ei ole, koska soveltamisala on erinomaisen hyvin määritelty. Niin sanottu huomioon ne vaateet, jotka kuuluvat soveltamisalaan, se on erinomaisen hyvin määritelty ja en oikeastaan siitä voi sen enempää sanoa. Jotta asiat eivät tulisi monimutkaisemmiksi, niin tämä toimii hyvin, jos tämänhetkinen teksti säilytetään. Se on avoin ja selkeä. Me tapaamme varjoesittelijät ja toivoisin, että tämä ehdotus saa mahdollisimman suuren tuen taakseen ja että teidän kommenttinne otettaisiin huomioon mahdollisimman pitkälti. Täytyy kuitenkin todeta, että tässä ehdotuksessa on jo sellaisia asioita, jotka ovat itsestään selviä, kun katsotaan eurooppalaisen oikeuden toimintaa. Näitä asioita ei tule toistella uudelleen. Me emme saa toistella niitä kohtia, jotka jo ovat olemassa. Haluan, että teksti on helppo, yksinkertainen ymmärtää kansalaisille. Ja tämä on siis se ehdotus, jota aion valmistella. Toivottavasti saan teidän tukenne sen puolelle, puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten 24. Edustaja Kavada. Monsieur le Président. Niin, puheenjohtaja. Jonkinlainen työjärjestyspuheenvuoro. En tiennyt, että jurivaliokunta on jonkinlainen koekammio ilmaston kylmentämisessä. Ka- toista kolmatta kertaa totean, tiedän, että henkilökunta on kenties tehnyt jo teht- voitavansa, mutta täytyy sanoa jonnekin keskusyksikköön, että, että emme me ole mitään pakastettavia sillejä, vaan nyt tänne täytyy todella saada lämmitystä päälle. Kaikkia palelee. Eilen iltapäivällä kollega, no niin kollegallakin on takki päällä jo. Täällä tarvitaan melkomoiset varusteet, toppatakit. Voitaisiinko tämä asia järjestää niin, että lämpötila olisi jossain määrin hyväksyttävä? Täällä on todella kylmä, eli se sosiaaliturvajärjestelmä nyt joutuu sitten vastaamaan näistä kaikista anginoista ja kurkkutulehduksista. Kiitos puheenjohtaja. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Olette aivan oikeassa, edustaja Kavada. Siitä huolimatta puheenvuoro menee nyt edustaja Koferaattille. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt varmaan pysty lämmittämään tätä ilmaa kyllä sanoillani, mutta me olemme jo keskustelleet valiokunnassa tästä direktiivistä ja myöskin olemme syvällisemmin käsitelleet tätä aihetta kuulemistilaisuudessa ennen joululomaa. Eli nyt menemme taas askeleen eteenpäin. Voimme keskustella tekstistä, jonka olen teille toimittanut. Ja siinä on sitten myöskin tarkistuksia alkuperäiseen tekstiin. Eli lyhyesti haluaisin sanoa, missä kohdissa on tärkeää keskittää huomiomme, ainakin minun mielestäni. Ensinnäkin se, mikä on osakkeen omistajien tilanne ja millä tavalla tietoa toimitetaan tässä ketjussa. Ja sitten tähän liittyvät myöskin osakkeen omistajien äänestysoikeudet. Sitten investoijien suoja, asset managers, sitten läpinäkyvyys neuvonantajien osalta – ja sitten myöskin johtajien korvaukset. Eli me valvomme näitä transaktioita ja kuten alusta pitäen olen sanonut, kunnianhimoinen tavoitteemme on se, että saamme päätökseen tämän direktiivin, jotta siitä tulisi osa laajempaa puitteistoa, suuressa aiheessa. Eli yrityshallinto, kuten tiedätte, niillähän on myöskin yhteiskuntavastuuta. Ja tähän liittyy tätä sosiaalista vastuuta, josta Delors puhui jo vuonna 1993. Eli meidän täytyy tässä nyt arvioida tilannetta myöskin muiden osakkeen omistajien osalta, jotta tiedämme myöskin, mikä on kuluttajien tilanne. Eli me nyt käymme tekemään tätä työtä alkuvaiheessa ja lisään sitten tiettyjä yksityiskohtia näihin kohtiin, joista puhuin. Ja mitä tulee henkilötietojen suojaan, niin olen ehdottanut useita tarkistuksia, jotta voidaan taata se, että henkilökohtaisesti henkilötietojen käsittely noudattaa kansallisia sääntöjä ja että direktiivin menettelyt laaditaan sillä tavalla, että voidaan parantaa henkilötietojen suojelua ja toimittamista. Kansalaisilla on oikeus yksityiselämään. Ja mitä tulee sitten tiedon välitykseen komissiolle – Tämä asiahan liittyy moniin transaktioihin, jotka ylittävät rajat. Ja osakkeenomistajien äänioikeus on taattava. Ja siksi olen vahvistanut kohtia, jotka liittyvät siihen, miten tietoja toimitetaan osakkeenomistajille yrityksestä. Ja että tiedon välitys on läpinäkyvää ja syrjimätöntä. Ja mitä tulee sitten pitkäaikaiseen osallistumiseen, olen ehdottanut, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön joustavat mekanismit, jotta voidaan edistää osakkeen omistajien osallistumista pitkällä aikavälillä, koska direktiivin tavoite on myöskin vahvistaa pitkän aikavälin näkemystä yrityksessä – lähtien näistä ajatuksista, jotka liittyvät lyhyen ajan hallintoon yrityksessä. Sitten investoijien avoimuus, asset managers ja neuvonantajat. Mielestäni meidän pitää vahvistaa säädöksiä, jotka liittyvät avoimuuteen ja jotka ovat mukana komission ehdotuksessa erityisesti mitä tulee institutionaalisiin investoijiin ja muihin toimijoihin. Eli meidän täytyy investoijille taata, että politiikka on, politiikka on sitoutunut tähän ja että nämä neuvonantajat pitävät kiinni myöskin selkeästi määritellyistä säännöistä. Yksi arkaluontoisia aiheita, kuten jo olen tolennut, liittyy johtajien palkkoihin. Palkkapolitiikka, joka on kestävää, liittyy niihin kysymyksiin, joiden avulla voidaan taata, että yritystä johdetaan kunnollisella tavalla. Ja kuten aikaisemmin sanoin, että keskitytään pitkän ajan kilpailukykyyn. Ja tästä syystä katson, että on tärkeää, pitää kiinni tästä säännöstä, joka liittyy johtajien korvauksiin, mutta myöskin on tärkeää ottaa huomioon nämä kysymykset täytäntöönpanovaiheessa siinä vaiheessa, kun se on, katsotaan tarpeelliseksi. Ja olen tehnyt tarkistuksia, jotka liittyvät palkkioiden kestävyyteen. Ja esimerkiksi työntekijät voivat ilmaista kantansa – palkkapolitiikasta omassa yrityksessään. He ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa, eli heillekin pitää antaa mahdollisuus saada ääni kuuluville. Sitten meidän täytyy ottaa huomioon erilaisia kriteereitä, jotka liittyvät johtajien toiminnan arviointiin, koska nämä korvaukset eivät ole aina osakkeita ja näin korvauksellahan sitten palkitaan hyvästä toiminnasta. Ja Euroopan kansalaiset katsovat meihin ja he haluavat, että toimintamme olisi läpinäkyvämpää. Ja yritysasioissa meidän pitäisi myöskin varmistaa se, että avoimuus on taattu kysymyksissä, jotka liittyvät pitkän ajan kilpailukykyyn yrityksissä. Ja tällä tavalla voimme päästä pois politiikasta, joka tähtää vain lyhyen aikavälin voittoihin. Tässä avainkysymys on avoimuus, mutta sääntöjen pitää soveltua erityyppisiin yrityksiin, eli meillä pitää olla hyvä sanamuoto, koska erilaiset olosuhteet on otettava huomioon ilman mitä liiallista yksinkertaistamista, joka saattaisi johtaa ristiriitoihin tai jopa vahinkoihin. Meidän täytyy välttää se, että annetaan liikaa valtaosaken omistajille. Ja tiedän, että nämä operaatiot ovat hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja tästä on puhuttu jo aikaisemmin. Ja siksi olen nyt utelias kuuntelemaan kollegoideni kantoja. Ja heiltä ehkä tulee sitten tarkistuksia, jotta voidaan taata se, ei pelkästään tasapaino, vaan löydetään myöskin tehokas ratkaisu. Sitten komissiolle annetaan tässä mahdollisuus. Ja varmasti tätä voitaisiin vahvistaa ottamalla huomioon parlamentin etuoikeudet, eli meidän pitäisi käyttää delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Tämähän on tärkeä osa suurempaa ajatusta, joka liittyy yrityshallintoon ja joka tähtää tulevaisuuteen. Ja siellä kaikki roolit on määritelty ja ovat keskenään tasapainossa. Eli sidosryhmien rooli on yhtä tärkeä kuin osakkeen omistajien. Ja lopuksi vielä aikataulusta. Jotkut kollegat ovat tästä kyselleet, eli päätimme, että lykkäämme määräaikaa tarkistuksen jättämiselle muutamalla päivällä. Eli se on nyt 5. helmikuuta. No ei tässä nyt ole montaa päivää enää, mutta kuitenkin voitte vielä esittää muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät näihin eri kappaleisiin. Eli aikataulu on tämä. Ja mielestäni on tärkeää, hyödyntää näitä päiviä ja tehdä tehokasta työtä. Ja tässä nyt on kuitenkin vielä sen verran aikaa, eli on mahdollista noudattaa tätä alkuperäistä aikataulua. Eli 5. helmikuuta määräaika tarkistuksen jättämiselle ja sitten tarkistuksia käsitellään helmikuun lopulla 23.24. päivä ja sitten ehkä hyväksymme tämän valiokunnassa maaliskuun loppuun mennessä. Eli nyt olen sitten valmis kuuntelemaan teidän kantojanne, jotka varmaankin sitten myöhemmin muotoutuvat tarkistukseksi. Uh, äh, may I, uh... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on tässä pienet aikapaineet, koska olemme aikataulustamme jäljessä. Ja puoli 12 Latvian oikeusministeri tulee paikalle. Eli ehkä tässä nyt pitäisi keskittyä keskustelemaan. Puheenvuoron saa komissio Joona Sikoralle. Thank you very much. Um, we would... Kiitoksia kovasti. Haluamme kiittää Sergio Cofferatia hänen erinomaisesta mietinnöstään komission ehdotuksesta. Olemme äärimmäisen kiitollisia esittelijälle tuesta tässä tärkeässä aloitteessa. Tarkoitus on saada pitkäaikaisempaa sijoittajien, osakkeenomistajien sitoutumista ja kestävämpää yritysten hallinnointia ja ohjausta Mietinnössä on paljon hyödyllisiä ajatuksia ja ne täydentäisivät oikein hyvin komission ehdotusta. Toteaisin, että komissiossa keskustelut ovat joskus vaikeita. Jäsenvaltioille tietyt kysymykset ovat joskus hankalia. Neuvoston keskusteluissa on sellainen suuntaus, että kunnianhimon tasoa hieman lasketaan, jotta sitten päästään mahdollisesti kompromissiin. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että Euroopan parlamentti pitää kiinni kunnianhimoisista tavoitteista ja samanaikaisesti toki säilyttää joustavuuden, jotta päästään poliittiseen sopimuksen aiheesta. Kenties nostaisin kaksi seikkaa esille. Mietinnössä on ehdotuksia siitä, kuinka työntekijät ja muut sidosryhmät saataisiin enemmän mukaan Komission näkökulmasta emme haluaisi, että Euroopan parlamentin keskusteluissa keskityttäisiin liiaksi työntekijöiden osallistumiseen. Me tiedämme oikein hyvin, että aihe on arkaluontoinen myös jäsenvaltioille. Tässä on erilaisia perinteitä jäsenvaltioissa. Tämä on noussut esille myös muiden aiheiden käsittelyssä aiemmin. Me tunnustamme samanaikaisesti, että aihe on hyvin tärkeä. Se nousee esille eri yhteyksissä, ei pelkästään tässä yhteydessä, vaan myös yrityslainsäädännön ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien lainsäädännön yhteydessä. Sen takia olisi hyvä käydä horisontaalisempaa, avoimempaa keskustelua osakkeenomistajien ja työntekijöiden mukanaolosta Euroopan parlamentin, sidosryhmien, neuvoston ja sen kanssa. Tämä on meidän ehdotuksemme, niin että ei keskittyttäisi tähän kysymykseen tämän direktiivin käsittelyssä pelkästään. Sitten ehdotus lisäjärjestelyistä, jotta saadaan rohkaistua pitkän aikavälin sijoituksia. Tämä on oikein kannatettava ajatus. On myös tärkeää, että perehdymme näihin eri mekanismeihin. Osa mekanismeista voi johtaa tahtomattomiin tuloksiin. Esimerkiksi tietyissä jäsenvaltioissa on noudatettu tällaista järjestelmää kaksinkertaisista oikeuksista ja se on sitten johtanut epätoivottaviin lopputuloksiin. Eli on syytä perehtyä mekanismeihin. Jotkut niistä voivat olla aivan hyviä. Haluaisin vain todeta sen, että me perehdymme näihin kannustimiin, joilla pyrimme saamaan kestäviä pitkän ajan sijoittajia mukaan. Teemme myös raportin vuoden mittaan siitä, miten voimme kannustaa pitkän aikavälin kestäviä ja vastuullisempia sijoituksia. Ja aloitamme julkisen kuulemisen vielä tämän kevään aikana, jopa aiemminkin, ja komissio antaa oman kertomuksensa aiheesta. Perehdymme siis kannustinkysymykseen joka tapauksessa. Yhtäveronomaisesti olemme tietoisia myös siitä työstä, jota Ekon valiokunta tekee. Olemme nähneet joitakin tarkistuksia, mutta olisimme vielä näkemämme perusteella hieman varovaisia. Juri valiokunta niin ikään tekee tarkistuksia ja mielellämme keskustelemme niistä ja tarjoamme sitten oman näkökulmanne. Totta kai olemme käytössänne ja haluamme kiittää vielä kerran teitä ja esittelijää Koferatia. Uh, thank you. Um... Kiitoksia edustaja Wikström Sarona. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukavalla takaisin jurissa tapaamassa vanhoja uusia ystäviä. Alden esittelijän tässä asiassa haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja kiittää myös ponnistuksista pyrkiä lämmittämään meitä kaikkia. Osittainhan te onnistuttekin siinä, koska tämä on niin jännittävä asia. Olen pyrkinyt tutustumaan näihin ehdotuksiin, mutta kyllä minun täytyy vielä katsoa niitä yksityiskohtaisemmin ja tavata eri sidosryhmiä ennen kuin sitten lopullisesti teen päätökseni. Niin siitä huolimatta minulla on kuitenkin selkeä näkemys koko tästä yleisestä lähestymistavasta. Komission tavoitteet ovat itse asiassa aivan hyviä. Minusta on hyvä ajatus viedä eteenpäin näitä pitkän aikavälin osakkeenomistajien etuja ja lisätä avoimuutta. Ne eivät ole tavoitteet, ei, ei pelkästään tavoitteet, vaan se tapa, jolla niihin päästään on tärkeä. Ja samalla pitää pyrkiä saavuttamaan selkeitä edistysaskelia näissä ehdotuksissa. Jos minun täytyisi äänestää komission ehdotuksesta sellaisena kuin se on meille esitetty, minun täytyy valitettavasti kuitenkin sitten myöntää, että joutuisin suostamaan ryhmälle niin sen hylkäämistä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ainoa tapa eteenpäin mm, on työskennellä kovasti yhdessä, jotta löydämme yhteiset ratkaisut, jotta voimme parantaa ehdotusta, jonka komissio on meille antanut. Kovalla työllä olen vakuuttunut siitä, että päivän lopun, loppujen lopuksi voimme päästä mietintöön, joka voitaisiin hyväksyä, mutta kuten totesin, se merkitsisi sitä, että me joutuisimme tekemään erittäin suuren uudelleen luonnostelun. Eurooppalaiset yritykset ja niiden kilpailukyvyn lisäys ei todellakaan parane, jos meillä on liikaa sääntelyä. Meillä on nyt jo sitä aivan liikaa. Lisäksi en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että kykenemme saamaan osakenomista enemmän mukaan, jos vaaditaan yrityksiä vaatimaan erilaisia tausta-asiakirjoja. Minusta tässä on selkeä vaara siitä, että se mitä me teemme on juuri se, mitä meidän ei pitäisi tehdä. Eli lisätään paljon byrokrata- byrokratiaa ja muita vaikeuksia yritysten tielle ja näin asetaan lisätaakkaa eurooppalaisille yrityksille. Todellinen pidän aikavälin sitoutuminen tulee alustalla mukana yrityksen toiminnassa eikä siitä, että pakotetaan laatimaan tausta-asiakirjoja. Meistä teistä moni tietää, että minä olen hyvin vakuuttunut federalisti ja yleiseurooppalaisten ratkaisujen tukija. Minä uskon todellakin, että useimmissa tapauksissa elinkeinoelämä pärjää paremmin, jos meillä on yksi eurooppalainen laki sen sijaan, että meillä on se 28 erilaista lakia. Siitä huolimatta en edelleenkään ymmärrä, mikä on syynä näihin useisiin ehdotuksiin tässä nimenomaisessa lainsäädäntöpaketissa. Esimerkiksi johtajien palkkiokysymyksissä voisi olla sellainen taattu oikeus siihen, että oike- osakkeenomistajalla olisi oikeus ottaa siihen kantaa. Mutta miksi me tarvitsisimme erittäin yksityiskohtaisen säännöksen siitä, miten tähän juuri päästäisiin ja mikä on se todellinen tarve tässä taustalla. Vaikka populistit aina voivat tietysti käyttää johtajiston palkkiota lisäaineen kalastamiseen, voiko kukaan todellakin väittää sitä, että marginaaliset muutokset johtajiston palkoissa määrittää EUn yritysten pärjäämisen maailmanlaatuisessa maailmantaloudessa. Tärkeä tekijä on se, mitkä strategiset päätökset ovat ne, joita yritykset tekevät. Ja se, että me annamme yritysten hoitaa tehtäviään ja työtään ilman, että niiden pitää täyttää erilaisia vaatimuksia, joita yliinnokkaat poliitikot ja byrokraatit Euroopassa ovat luoneet. Meidän tulee ennen kaikkea saada osakkeenomistajat kiinnostumaan paljon tärkeämpiä, kuten esimerkiksi johtajiston palkat. Kun puhutaan vaikkapa osakkeenomistajien tunnistamisesta, niin tämä on asia, joka voisi tarjota lisäarvoa Euroopassa. Ja se voisi olla ala, jonka puitteissa voisimme työstää tekstiä hieman enemmän. Kun puhutaan näistä eri osapuolten välistä transaktioista, Minua huolettaa tämä ehdotus, joka sääntelee aivan liikaa, siis se komissiolta tultu ehdotus. Olen varma, että sen taustalla on hyvä ja aito tahto suojella vähemmistöosakkeita, mutta tämänhetkisessä muodossaan tuo sääntely asettaisi aivan suhteeton taakkaa eurooppalaisille yrityksille ja se saattaa myös vahingoittaa talouttamme. Ja lisäksi saattaa poistaa kasvumahdollisuuksia. Toivoivat kollegat, että olisin voinut suhtautua tähän vähänkin myönteisemmin tänään, mutta voin ainakin luvata sen, että työskentelen kovin rakentavasti, kun pyritään parantamaan näitä ehdotuksia yhdessä kaikkien teidän kanssanne. Suoraan sanottuna, edustaja Koferati, Enpä kadehdi teidän asemanne, kun olette esittelijä tässä hyvin monimutkaisessa asiassa, mutta olen vakuuttunut siitä, että kykenette yhdistämään meidän kaikkien mielipiteemme niin, että loppujen lopuksi sitten saamme aikaiseksi ehdotuksen, joka heijastelee meidän eri näkemyksiämme ja jonka taakse saamme laajan enemmistön tässä parlamentissa. Kiitoksia teidän tavoitteistanne ja odotan saada työskennellä yhdessä teidän kanssa. Very much. Uh, we have a list of five speakers and we have about... Meillä on viisi puhujaa vielä ja kymmenen minuuttia aikaa. Pidäkää siis tämä mielessä. Niebler seuraavana. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä ja mahdollisuudesta keskustella siitä tänään. Puhun nyt lyhyesti. Eli haluaisin puhua nyt oman maani tilanteesta näiden ongelmien osalta. Ja puhun ongelmista, jotka mielestäni nyt liittyvät tähän komission ehdotukseen ja mietintöluonnokseen. Meillä on yli 900 pörssiyritystä Saksassa. 60 prosenttia kaikista yrityksistä ovat pienempiä yrityksiä, eli niillä on yksi tai kaksi johtokunnan jäsentä. Eli ei puhuta pelkästään suuryrityksistä, vain Tämä nyt on tärkeä asia minun maassani ja varmaan muissakin. Eli PK-yritykset ovat keskeisiä. Keskiluokan yritykset siis. Eilen ja tänään me puhumme tästä byrokratian poistamisesta. Ja tässäkin direktiivissä täytyy muistaa, että haluamme enemmän avoimuutta – ja se johtaa kuitenkin tietysti kustannuksiin yrityksille, eli meidän täytyy nyt tarkkaan miettiä, missä kannattaa lisätä vielä avoimuutta. Ja minusta vaikuttaa, että sekä tässä koferaatin mietinnössä ja se johtaa suurempaan byrokratiaan eikä niinkään vähennä sitä. Ja sitten toinen huomio, tämä liittyy sekä mietintöön että komission ehdotukseen, eli tässä ei ole puhuttu asiasta, Meillähän on Saksassa kaksitasoinen koulu, eh, tällainen järjestelmä, eli siellä ei ole vain työntekijöitä ja osakkeenomistajia, vaan siellä on myöskin valvontaelin, joka yrityksen päätöksenteossa on tiiviisti mukana. Ja nämä kolme tahoa, johtokunta, asakkaanomistajat ja muut, niin he, niillä on selkeät roolit kullakin ja komission, ja jota esittelen tukenut, niin siellä on poistettu tämä roolijako kokonaan. Enkä voi sanoa, että Saksan järjestelmä olisi toiminut huonosti viime vuosikymmeninä. Eli minä sitten laadin tarkistuksia ja haluan korostaa sitä, että meidän täytyy tehdä tämä ero tällaisen monojärjestelmän sitten dualistisen järjestelmän välillä, kuten meillä on Saksassa. Eli tämä näkyy sitten esimerkiksi johtokunnan jäsenten korvauksissa. Eli meidän täytyy tarkistaa tietyt seikat eh, tähän liittyen. Ja johtokunnan palkkiot on yleensä lyöty lukkoon. Se on hyvä ratkaisu. Eli miksi tämä pitäisi nyt tässä lykätä? Eli tarkistuksia tulee, en nyt puhu yksityiskohdista, ja sitten transaktiot, No tästä kysyisin, miten tämä oikein toimii? Jos minulla on yritysten kanssa liiketoimintaa ja sitten on yhtiökokous, niin sehän maksaa rahaa, siihen menee aikaa. Eli ei voida toimia niin kuin tässä on ehdotettu, eli Wikströmin tavoin olen hyvin kriittinen sen suhteen, mitä tähän ehdotukseen tulee – ja en nyt todellakaan kadehdi teitä, koferaati. Meidän täytyy nyt löytää jonkinlainen yhteinen linja valiokunnassa, mutta laadi kuitenkin tarkistuksia ja varmaan voimme sitten myöhemmin vielä keskustella uudelleen tästä luonnoksesta. Kiitos. Mr. Foss. Kiitos, Ten Foss. Ja, vielen Dank auch. Kiitoksia. Minäkin ymmärrän tämän ehdotuksen tarkoituksen, mutta sitten näistä yksityiskohdista en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tämän oikea tie edetä. Olisin hiukan epäystävällisempi. Tämähän kuuluu niihin asioihin, jotka komissio haluaisi kokonaan poistaa. Yritän nyt puhua lyhyesti, koska Niebler jo puhui monista asioista, mutta meillä on eri kohtia. Eli mitä tapahtuu yrityssalaisuudelle ja onko tämä sellainen, että tämä johtaa nopeuteen tai kilpailukykyyn. Jos yhtiö, pääyhtiökokouksessa pitää tehdä päätöksiä, niin siihen menee aikaa ja rahaa. Ja sitten yhteispäätökset, kun tietyt päätökset täytyy lykätä sitten tähän pääkokoukseen. Eli mielestäni tilanne on se, että usein yksittäinen sijoittaja ei ole tästä kiinnostunut, hän luottaa yritysjohtoon ja sitten institutionaaliset sijoittajat yleensä ovat jo saaneet enemmistön näissä aiheissa. Sitten tämä kaksitahoinen järjestelmä, no siitähän Nibler jo puhui. Eli meidän täytyy ottaa huomioon se, millaisia erityispiirteitä on jäsenvaltioissa. Ja sitten täytäntöönpano säädösten osalta sanoisin, että meidän pitäisi enemmänkin soveltaa delegoituja säädöksiä ja niihin täytyisi liittää lisätietoja ja sitten artikla 3 a-c tai ehkä A-D, niitä pitää vielä katsoa tarkemmin, eli tämä tiedotusvelvollisuus, joka tähän liittyy. Tässä ei ole mitään eroa, kun katsotaan näitä erityyppisiä osakkeita. Eli tässäkin on erilaisia tapoja hoitaa tämä identifiointi, ja 3 d siinä pitää selvittää, mitä tai kuka sitten vastaa näistä kuluista – Tällainen tarkoitus ehkä on ollut mielessä, mutta se pitää selkeämmin merkitä tähän. Ja sitten on vielä useita kysymyksiä. Puhun nyt lyhyesti, mutta jos nyt katsotaan näitä kustannuksia, niin tähän liittyy sitten myöskin vastuukysymys. Eli hyvin konkreettisesti tätäkin asiaa tulisi käsitellä ja sitten riitakysymyksissä täytyy sitten katsoa, kuka on viime kädessä vastuussa näistä tiedoista ja miten tämä sitten hoidetaan kansainvälisissä yrityksissä, jos tätä muutetaan, onko siellä kieliongelmia, kun suoraan sitten ollaan yhteydessä osakkeenomistajien. Eli kaikki nämä ovat ongelmia, ja no niitä nyt näin lyhyessä ajassa ei pystytä järkevästi keskustelmaan loppuun. Eli olen hyvin skeptinen tämän direktiivin sisällön suhteen. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, Sten Zwiefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Sprawozdawcą cieniem... E, Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä, tai oikeastaan Toti EPPstä, joka ei ole tänään paikalla, ja minä toimin tässä sijaisena. Suurin osa kollegan laatimista kommenteista nousi esille jo aiemmissa puheenvuoroissa Akselin, Cecilian ja Angelikan kommenteissa. En lähde toistamaan, koska aika on näin vähän. Meidän lähestymistapamme on tällainen komission ehdotukseen ja kollegan tekemään työhön. Arvostan kovasti kollega Koferaattia, mutta meidän kantamme on kyllä hyvin kriittinen. Tämä on järjestelmänä hyvin vaikea täytäntöönpanna, jos haluamme kuitenkin helpottaa yritysten työtä. Hallintotaakkaa ja byrokratiaa pitäisi, pitäisi karsia pk-yrityksiltä ja tässä oikeastaan on malliesimerkki siitä, miten erinomaisia ajatuksia ja toisaalta taas huonoja ajatuksia on yhdistetty samaan pakettiin. Haluamme sitouttaa osakkeenomistajat pitkällä aikavälillä. Sehän on hyvä pyrkimys. Mutta jos kaikki tässä sekoitetaan, huomioidaan myös työntekijöiden osallistuminen. Tässä on kaikkia sivukysymyksiä tässä direktiivissä, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin, äänestysoikeuksiin, palkkiokysymyksiin johdon osalta. Minusta on virhe sekoittaa nämä asiat tällä tavalla keskenään pikemminkin tarvittaisiin mietintö siitä, miten osakkeenomistajat voidaan ottaa pitemmällä aikavälillä mukaan vaikuttamaan. Mutta ei pitäisi sitten lisätä velvoitteita yritysten niskaan samassa yhteydessä. Kollega Niebler puhui kaksinkertaisesta järjestelmästä, joka liittyy tällaiseen valvontaelimeen. Minunkin maassani on olemassa tällainen järjestelmä – Kyse on elimestä, jolla on hyvin merkittävä rooli. Osakkeenomistajat antavat mandaatin valvontaelimelle ja se on mukana monissa päätöksentekovaiheissa. Eli jos osakkeenomistajat eivät ole tyytyväisiä tiettyihin päätöksiin, niin sitten voidaan kääntyä tämän elimen puoleen sen sijaan, että joka kolmas vuosi on velvollisuus esimerkiksi tiettyjä asioita tutkia, niin sitten huomioitaisiin tämä valvontaelin. Sitten meillä on myös yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat yksityisillä markkinoilla ja palkkioiden määritteleminen on niin ikään yksityisten yritysten vapaus markkinoiden sääntöjen täytyy edelleenkin voida toimia. Jos me tässä lähdemme määräilemään hyvin tiukasti ja epäelegantisti yrityksessä, joka toimii hyvin, jossa on omat sääntönsä, ja jos sitten lähdetään pakottamaan tällaista järjestelmää, niin sen sijaan, että autettaisiin yritystä, niin lyödään vain kapuloita rattaisiin. Meillä on paljon kommentoitavaa. Aiomme tehdä lukuisia tarkistuksia ja toivomme, että lopuksi saamme ha- sellaisen hankkeen, joka on hyväksyttävissä. Jos näin ei ole, niin äänestämme vastaan. Äh, Monsieur Durand. Kiitoksia, edustaja Durand. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin, hyvin nopeasti, koska pystymme meitä puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin en suhtaudu kriittisesti Koferatin tekemään mietintöön. Ja haluaisin kiittää häntä tästä tehdystä työstä. Onnittelen häntä siitä, siitä syystä, että hän on pyrkinyt tässä mietinnössään. Ja tämä keskustelu, joka me täällä käytiin tänään, osoittaa sen, että tämä mietintö ja direktiivi ovat aivan välttämättömiä. Hän on pyrkinyt tekemään niin, että voisimme päästä sellaista ajattelutavasta, joka yleisesti ottaen on kuolemaksi elinkeinoelämälle Euroopassa. Ja nyt on käsillä aika, jolloin Eurooppa rakentaa itseään uudelleen siksi, että yrittäjillä on nimenomaan keskipitkän pitkän aikavälin näkymiä. Ja siksi, että palkkoja ei ole maksettu kohtuuttomasti suhteessa yrityksen tuotantoon. Meidän täytyy pyrkiä uudelleen tasapainottamaan rahoituslogiikka niin, että saadaan investoinnille tuottoa, niin että saadaan välittömästi sitoumuksen avulla voidaan myydä ja jotta voidaan saada pääoman omistamisesta hyödyn, hyötyä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä on minun mielestäni se sellainen selviämis edellytys, joka eurooppalaisella taloudella on, ja sen uudelleen dynamisoinnilla on jopa vaarallista pyrkiä painottamaan byrokratiaa avoimuutta tuon yritysten menestymisen kustannuksella. Ja olen kuullut sen, että tämä tasa, läpinäkyvyys nimenomaan johtaa siihen, että populismi kasvaa. Ei tiedä, että millä ehdoin esimerkiksi investoidaan yrityksiin ja mitkä ovat johtajiston palkat. Minusta meidän tulisi pyrkiä lisää avoimuuteen, mutta samalla kuitenkin tämä mietinnön mukaisesti pyrkiä toimimaan niin, että todellakin tiedetään se, millä tavalla tällä hetkellä investoidaan Euroopassa. Ja tässä suhteessa, en nyt enää pala kaikkea siihen, mitä on sanottu, mutta sen, minkä Koferaatio on ottanut mukaan tähän mietintöönsä, kun hän on nimenomaan pyrkinyt ottamaan huomioon pitkän aikavälin, niin minua häiritsee se, että tässä puhutaan jatkuvasti mm-hmm. byrokratiasta ja sanotaan, että tässä nyt ollaan yrityksille asettamassa lisätaakkaa. Meidän joka tapauksessa tiedetään, että byrokratia tulee ihan riittävästi investointiin ja muiden toiminnasta, jotka vaativat raportointia. Toisaalta katsoen, me tällä hetkellä olemme nyt tilanteessa, että yhä enemmän aikaa käytetään siihen, että annetaan näitä raportteja muille kuin että tehdään itse tuota yrityksen työtä. Eli älkää nyt kääntykö ja puhuko kääntykö minun puoleni puhuko minulle byrokratiasta, sillä nämä eivät ole, se ei tule parlamentista eikä lainsäädäntöstä, vaan se tulee rahoittajilta. Toiseksi haluaisin myös ottaa esille sen, että kun nyt kerran puhutaan byrokratiasta, niin me kaikki tiedämme, että millä tavalla näissä investoinneissa käytetään tunti toisensa jälkeen, kun pyritään te- tekemään verooptimointia. Ovatko ne sitten menetettyjä tunteja, onko kyseessä byrokratia jos haluaa veroetuja, niin on valtavasti papereita täytettävänä ja paljon ehtoja, joita pitää täyttää. Koska tässä puhutaan pitkän aikavälin logiikasta ja kuitenkin halutaan avoimuutta ja vähemmän byrokratiaa, jollei sitten oikeastaan populismia, niin meidän täytyy tuntea yrityksemme ja otamme tämän tyyppisen tarkistuksen ja ehdotamme sitä. Se merkitsee sitä, että meidän täytyisi kyetä tuntemaan maakohtaisesti, kuinka paljon on työntekijöitä, mitkä ovat liikevaihdot ja miten paljon maksetaan veroja. Se on ihan yksinkertaista. Sen avulla voidaan tietää siten, kun osakeomistajat haluavat tätä asiaa katsoa, missä ovat investoinnit, missä ovat työntekijät, missä ovat tuotot ja mitä hyötyä saadaan veromaksusta. Tässä lyhyt, lyhyellä aikavälillä voitaisiin optimoida tätä toimintaa ja saada lisätyksi yritysten tuottavuutta. Sillä näin kun olen kuullut myös puheenjohtaja Junckerin selvittämään sitä, miten tärkeää investoinnit ovat Euroopassa ja miten vaikeaa on löytää tätä vivutusvaikutusta, niin haluaisin, että nämä otettaisiin huomioon. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja. Hautala, ministeri odottaa ulkopuolella. Kiitos, yritän keskittyä täsmäkysymyksiin ja tähän artiklaan 9c transaktiot. Tähän todella täytyy paneutua, koska nyt malli tarvitsee vielä parannusta. Huolena tässä on se, että Tässä katetaan myös sellaiset transaktiot, jotka ovat yritysten aivan normaalia toimintaa. Jos normaaleja transaktioita pidetään tällaisina transaktioina, niin ne todella voivat monimutkaista. yrityksen toimintaa aivan suhteettomasti. Toivottavasti valiokunta voi perehtyä tähän aiheeseen. Ajattelen tässä yritystä tai yritysryhmää, jossa voi olla satoja tai tuhansia osakkeenomistajia ja sitten kyseessä on vaikkapa sitten raaka-aineiden hankinta – jos nämä transaktiot todella täytyy julkisesti ilmoittaa ja täytyy suorittaa riippumaton kolmannen osapuolen arvio, niin sitten yritys kyllä joutuu hallinnon ja ohjausjärjestelmän kannalta hyvin mahdottoman tilanteeseen. Voi olla, että tällaisia transaktioita on tuhansittain vuoden aikana, eli perehdytään tähän todella tarkkaan niin, että emme monimutkaista normaalia liiketoimintaa tarpeettomasti. Ähm, Mr. Kofferati. Kiitoksia, edustaja Kofferati. Tässä nyt on ihan toivoton tilanne teillä edessänne. Hyvin lyhyet loppukommentit, jos sopii. Grazie, Kiitoksia ihan oikeasti lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron siitä, mitä he sanoivat ja ehdottivat. Ja nämä kannat ja niistä varmaan sitten tulee tarkistuksia. Voimme keskustella niistä. Tiedän, että tehtäväni ei ole helppo, koska täällä on hyvin erilaisia kantoja tullut esille. Muistuttaisin kuitenkin kollegoille kolmesta sanasta. Ensinnäkin markkinoiden kilpailukyky. Säännellyt markkinat ovat tehokkaat markkinat, eli säännöistä on hyötyä. Kun sääntöjä ei ole, silloin on vilpillistä kilpailua, ja meidän täytyy tehdä työtä, jotta voimme kohottaa kilpailukykyä. Ja toinen asia liittyy avoimuuteen. Kun on avoimuutta, on selkeät suhteet. Ja kolmas asia liittyy sitten tähän pitkään aikaväliin. Meidän täytyy luoda kannustimia käytänteille, jotka siirtyvät lyhyen ajan voitoista toimintaan, joka on myöskin eettisesti myönteisempää. Eli yritykset, jotka tekevät työtä ja miettivät asioita pitkällä aikavälillä. Eli kiitoksia ja sitten odottelen teiltä tarkistuksia. Ja aikataulu on se, josta puhuin. Eli määräaika tarkistuksen jättämiselle on 5. helmikuuta. Keskustelemme niistä 23.24 helmikuuta ja mahdollisesti hyväksymme tämän sitten 24. maaliskuuta. Ehkä ihmeitä voi vielä tapahtua. Thank you very much. Um... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Ohjelma täytyy muuttaa. Aamun loppuosio siirtyy iltapäivään sen jälkeen, kun tuo Tavanomainen esityslista on käyty loppuun. Eli ensin iltapäivän ohjelma ja sitten loput aamusta. Keskustellaan siellä. Iltapäivä on lyhyempi, koska kohta 34 lykätään. Edustaja Karim on sairaana. Ja nyt meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi ministeri Rasnach. Okay.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 Ladies and gentlemen, may we continue? Hyvät naiset ja herrat, jatkakaamme kohdasta 29 esityslistalla. Lämpimästi toivotan tervetulleeksi Latvian oikeusministerin Rasnacin. Tervetuloa lämmintä tervetuloa toivotusta tarvitaan, koska täällä on jäätävän kylmä. Ja me jäämme odottelemaan teidän näkemyksiänne, jossa kerrotte meille puheenjohtajuudesta. Olkaa hyvä. Thank you. Dear Chairman, honorable members of the European Parliament. Puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla tänään vieraananne esittelemässä Latvian puheenjohtajakauden prioriteetteja oikeuden käytön alalla. Ilo on vielä suurempi, kun voin esitellä prioriteetit omalla äidinkielelläni. Jāatzīst, ka presidentuurs laiks bus liels izaicinājums Latvijai. Puheenjohtajakausi on suuri haaste maallemme. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme puheenjohtajina neuvostossa ja tämän lisäksi unionilla on edessään valtavat haasteet oikeuden ja turvallisuuden alalla. Oikeus ja turvallisuus kysymyksinä ovat erityisen ajankohtaisia Ranskan iskujen jälkeen. Haluan ensin toimittaa surunvalittelut Ranskan tapahtumien johdosta näiden traagisten tapahtumien johdosta Pariisissa. Latvia puheenjohtajavaltiona tuomitsee tiukasti tällaiset radikalisoitumisen johdosta tapahtuneet toimet. Meillähän on jo ensi viikolla suunnitelmissa Riika, Riikan kokous, ministeritason keskustelut yhteisistä toimista, joilla taistelemme terrorismia vastaan – Oikeuskysymyksessä. Unioni on ryhtynyt äh, toden teolla toimiin. Meillähän on jo järjestelmiä, jonka avulla voimme tehdä tehokkaampaa yhteistyötä ja ennaltaehkäistä sekä tutkia tämän tyyppisiä rikoksia. Latvia puheenjohtajavaltiona sisällyttää nämä ajankohtaiset kysymykset puheenjohtajakauden ohjelmalleen. Haluamme korostaa näin ollen, että tällä hetkellä on hyvin tärkeää taistella terrorismia vastaan ja myös ennaltaehkäistä sitä. Samanaikaisesti unionin täytyy löytää tehokkaimmat välineet rikollisuuden vastaisessa ja terrorismin vastaisessa työssä ja tämän lisäksi löytää oikea tasapaino oikeudellisten ratkaisujen, juridisten ratkaisujen kautta pohjaten yhteisille arvoille, ihmisarvolle, arvon parlamentin jäsenet, meidän näkemyksemme unionista on sellainen, että haluaisimme, että unioni onnistuu, on menestys. Niin, että se voisi toimia globaalisti ja olla kilpailukykyinen. Toivomme, että oikeusala voi osaltaan lisätä kilpailukykyä. Haluamme kasvulle myös oikeudelliset mahdollisuudet. Olen varma, että oikeusala tarjoaa oman panoksensa kilpailukyvyn lisäämiseksi Euroopassa. Toimet tällä alalla ovat läheisessä yhteydessä talouskasvuun, kehitykseen ja sisämarkkinoiden vahvistamiseen. Korostaisin sitä, että yhteistyössämme juri valiokunnan kanssa, silloin kun kyse on sen toimivaltuuksista, me noudatamme sitä linjaa, joka hyväksyttiin 2014 neuvoston suuntaviivoissa. Tarkoitus on saada oikeudenkäyttö alue Eurooppaan, rajaton alue, joka tarjoaa perusoikeuksille korkeatasoisen suojan ja lisää keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmiimme ja tarjoaa myös mahdollisuuden talouskasvulle. Juuri valiokunnalla on keskeinen rooli näissä kysymyksissä. Juridisen vakaan järjestelmän ja puitteiston tarve on ilmeinen, kun haluamme helpottaa ihmisten elämää ja heidän hyvinvointiansa. Tarvitsemme Eh, sisä- ja oikeusasiain ministerien ja juuri valiokunnan läheistä yhteistyötä. Kilpailukyvyn osalta mm, seuraavan puolen vuoden aikana kiinnitämme erityistä huomiota seuraaviin neljään pääprioriteettiin. Ensinnäkin tavaramerkki, uudistus saatetaan valmiiksi. Ja toiseksi edistetään sitä, että legalisaatioasiakirjat saadaan kuntoon. Täytäntöön pannaan EUn yleisen tuomioistuimen uudistus. Ensinnäkin tästä tavaramerkkiasiasta. Olemme saaneet jo kolmikantakokouksissa huomattavaa edistystä aikaiseksi. Olemme sitoutuneet tämän uudistuksen etenemiseen kaudellamme. Jotta tämä onnistuisi, niin ensinnäkin tarvitaan teidän yhteistyötänne. Haluaisimme käyttää aikaa myös tekniseen työhön, jotta voimme vielä avoimet ratkaistavat asiat saada selville kolmikantakokouksissa. Teemme ahkerasti työtä, jotta päästään sopimukseen vielä kevään aikana. Tässä yhteydessä haluaisin myös mainita liikesalaisuusdirektiivin, josta haluamme keskustella ja olemme valmiita keskusteluihin parlamentin kanssa heti, kun parlamentti on tähän valmis. Toiseksi julkisten asiakirjojen laillistamis, laillistamiskysymys, joka liittyy ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Kiinnitämme tähän erityistä huomiota Pitkien monimutkaisten neuvottelujen jälkeen neuvostossa tarkoitus on saada aikaiseksi edistystä. Oikeudelliset nyanssit, sävyerot eivät voi olla esteenä tämän aiheen eteenpäin menossa. Sillä on kuitenkin lisäarvoa Euroopan tasolla. Yksi edistyksen kompastuskivistä oikeastaan on näkemysero sen suhteen, minkä asiakirjojen osalta tällainen vaatimusten poisto voisi toteutua. Oikeus- ja sisäasiain ministerineuvosto käsitteli tätä asiaa äh, siinä tapauksessa, että kyse on siviiliasioista. Jos tämä onnistuisi, niin voitaisiin ajatella, että myös muun tyyppisiin asiakirjoihin sama järjestelyä sovellettaisiin. Kysehän on keskinäisestä luottamuksesta. Aiomme tarttua myös tekniseen ja poliittiseen työhön ahkerasti, jotta tämä tahti pysyy yllä ja jotta päästään neuvostossa mahdollisimman nopeasti sopimukseen. Teemme kaiken mahdollisen, jotta keskustelut voidaan myös parlamentin kanssa käynnistää mahdollisimman nopeasti. Kolmanneksi vähäisiin vaateisiin liittyvä asetus. Tässäkin tapaus, jossa oikeusala voisi olla mukana kasvun aikaansaamisessa. Oikeusasian neuvosto hyväksyi asia joulukuussa 2014. Näin olemme, olemme valmiita käynnistämään neuvottelut parlamentin kanssa. Toivon, että voimme päästä sopimukseen vielä Latvian kauden aikana. Yhteistyön aikaansaamiseksi olemme valmiita jakamaan kanssanne kaikki neuvoston työryhmien keskustelutulokset sekä johtopäätökset, joihin siellä on päädytty. Ja neljänneksi yleisen tuomioistuimen uudistus Latvian kaudella. Meidän täytyy saada asiassa nopeaa edistystä. Niin kuin tiedätte, tuomioistuimella on kapasiteettivajetta, jotta se voisi antaa tuomioitaan ajas, äh, hy- hyvässä aikataulussa viipeittä. Tuomareiden määrää on päätetty lisätä. Kun tuomioistuin teki omat esityksensä uudistukseksi vuonna 2011, niin tapausten, avointen tapausten käsiteltävänä olen tapausten määrä on noussut huomattavasti. Tietyissä kategorioissa yritykset joutuvat odottamaan yli neljän vuoden ajan ennen kuin päätös saadaan tuomioistuimelta. Näissä tapauksissa joskus jäädytetyt varat, joskus puhutaan jopa miljoonista euroista, niitä ei voida investoida Euroopan unionin talouteen. Eikä näitä varoja voida käyttää uusien työpaikkojen luomiseen. Ensimmäistä kertaa EUn tuomioistuin on saanut vaateen viipeestä ja niistä tappioista, joita on aiheutunut yritykselle. Tämä on unionin maineen kannalta haitallista. Meidän on toimittava yhdessä, jotta ratkaisu löytyy. Tällä hetkellä neuvostossa meillä on nyt mahdollinen kompromissi näköpiirissä. Olisi maksimaalinen käyttö ja toisaalta resurssien uudelleenjako, joka on oikeastaan jo nyt mahdollinen tuomioistuimessa. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa ja saattaa valmiiksi vuonna 2019. Ensimmäisessä vaiheessa 12 uutta tuomarin virkaa perustettaisiin. Euroopan parlamentti on jo antanut myöntymyksensä tälle toimelle. Toisessa vaiheessa yleinen tuomioistuin yhdistettäisiin virkamiestuomioistuimen kanssa ja näin saataisiin lisää tuomarivirkoja käyttöön. Kolmannessa vaiheessa jäljellä olevat yhdeksän tuomarin virkaa vielä perustettaisiin. Uudistuksen kustannuksista täytyy panna merkille, että puheenjohtajavaltion ehdotus on sellainen, että jo nyt 25 prosenttia vähennetään verrattuna alkuperäiseen ehdotuksiin, ehdotukseen, joka tuli tuomioistuimelta. Uudistuksen kokonaiskustannukset tällä hetkellä ovat, yksi, ovat 0,01 prosenttia EUn kokonaisbudjetista. Lopuksi haluan kiinnittää vielä huomionne siihen seikkaan, että jos uudistusta ei toteutettaisi, niin tällä olisi EU-budjetille rahoitusseuraamuksia. Kun puhumme asiasta pitkällä aikavälillä, jo nyt on pohdittava tulevaisuutta ja pitkän aikavälin unionin kehitystä sekä unionin kilpailukykyä. Kaudellamme aiomme jatkaa työtä uudistuksen täytäntöönpanemiseksi ja käynnistämme keskustelut parlamentin kanssa Tarkoitus on päästä sopimukseen uudistuksen täytäntöönpanosta. Tässä rinnalla on löydettävä myös jäsenvaltioiden kesken sopimus koskien menettelyä, jonka avulla lisätuomarit nimitetään. Aihe voi olla vaikea, mutta toivomme, että tässäkin onnistuisimme. Arvoisat jäsenet, näiden aiheiden lisäksi Latvia puheenjohtajavaltiona totta kai työstää lisäksi myös niitä aiheita, jotka kuuluvat myös jurivaliokunnan toimivaltuuteen. Osakkeenomistajien äh, direktiivi sekä yhden miehen yrityksiä säätelevä direktiivi. Tässä me käymme asiantuntijakeskusteluja ja myös poliittisia keskusteluja, jotta voisimme toteuttaa sellaisia toimia, jotka ovat tarpeen näiden asioiden edistämiseksi. Samaan aikaan jatkamme työtä copyright-kysymyksessä. Nämä kysymykset Latviassa kuuluvat kulttuuriministerin salkkuun. Totta kai jatkamme myös sukupuolten tasa-arvokysymystä. Se niin ikään kuuluu hyvinvointiministerin salkkuun Latviassa. Mielestäni nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat juurivaliokunnan esityslistalla ja Euroopan unionin esityslistalla yleisesti. Latvia puheenjohtajavaltiona työstää aktiivisesti näitä aiheita, vie niitä eteenpäin. Oikeus- ja sisäasianneuvoston puolesta haluan todeta, että olen kiitollinen edistyksestä insolvenssi maksukyvyttömyys asiassa. Juristilingvistit, kunhan saavat työnsä päätökseen, niin pääsemme tässä aiheessa eteenpäin lainsäätäjä Euroopassa, kun se käsittelee asetuksen tarkistuksia, osoitti esimerkkiä toimielinten välisestä yhteistyöstä. Tämä on myös todiste siitä, että me voimme löytää nopeita ratkaisuja, joilla voimme eurooppalaista yhteistyötä parantaa. Mainitsisin vielä, että yksi Latvian prioriteeteista kaikilla sektoreilla, mukaan luettuna oikeusalalla on läheisempi yhteistyö itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Olette varmaan samaa mieltä, että Euroopan kasvu onnistuisi paremmin, jos meillä olisi sellaisia naapureita, jotka ovat demokraattisia, toimivat demokraattisesti ja maissa vallitsee oikeusvaltio. Odotan tässäkin hyvää yhteistyötä. Arvon jäsenet, Latvia puheenjohtajavaltiona on valmis pyrkimään kompromisseihin. Korostamme niitä seikkoja, jotka ovat ihmisten kannalta, kansalaisten kannalta unionissa tärkeitä. Yhdessä me voimme päästä, päästä nopeisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Totta kai laadusta pitää pitää kiinni. Laadusta ei tingitä neuvoston ja parlamentin yksimielisyys on ennakkoehto sille, että unioni voi päästä tuloksiin oikeus- ja sisäasian alalla, turvallisuuden alalla. Yhdessä me tässä onnistumme. Kiitos. Thank you, Mr. Minister. Kiitoksia, ministeri. Jos sallitte, niin valiokunnan jäsenet haluaisivat esittää teille joitakin kysymyksiä. Ja jos sopii, niin otetaan useampi kysymys yhteen pakettiin ja sitten voitte vastata niihin kaikkiin yhdessä. Saisinko tässä käyttää väärin hyväkseni puheenjohtajan paikkaa esittää ensimmäisen kysymyksen, joka on se, että onko teidän puheenjohtajakautenne aikana, oletteko valmis aloittamaan neuvottelut toimijoiden välisestä sopimuksesta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Se oli minun kysymykseni. Ja Zviefkalle seuraava puheenvuoro. Kiitoksia. Hyvä ministeri, toivotamme teidät tervetulleeksi tänne joukkoomme. Ja Haluamme kiittää siitä, että tulitte tänne paikan päälle tätä näkemysten vaihtoa varten. Meidän mielestämme on oikein hyvä se, että voimme esittää teille hyvän menestyksen toivotuksemme tälle puheenjohtajakaudelle toivottavasti. Ja teemme kaiken parhaamme, jotta siitä tulisi yhteinen menestys. Viisi prioriteettia viideksi kuukaudeksi. Hyvä luku. Sillä jos prioriteetteja on liikaa, niin silloin niihin vähän hautautuu ja antaa vaikutelman siitä, että haluaa tehdä enemmän kuin mitä oikeastaan voi saada aikaiseksi. Tämähän soveltuu kaikille. Olen samaa mieltä myös siinä, että jos toimintavälinen yhteistyö on hyvä, niin silloin kyetään nopeasti ja tehokkaasti löytämään ratkaisuja lainsäädäntötekstejä, joita kansalaiset Euroopan unionissa ja elinkeinoelämä odottaa. Minulla on tilo saada olla esittelijänä kysymyksinä, jotka koskevat maksukyvyttömyyttä. Viittasittekin niihin. Ja se on ollut todellinen seikkailu. Mukana ovat olleet Italian puheenjohtajavaltion edustajat, Euroopan komissio, parlamentti. Ja yhdessä olemme kyenneet löytämään tekstin, joka on todellinen menestystarina. Toivottavasti parlamentti voi sen hyväksyä sitten täysistunnossaan helmikuussa. No nyt jos palataan sitten konkreettisempiin kysymyksiin. Yksi sitten kaikkein tärkeimmistä osioista tässä teidän puheenjohtajakaudellanne on, hyvä ministeri, tuomioistuimen uudistaminen. Täällä parlamentissa on ehdottomasti ihmisiä, jotka haluavat teitä auttaa tässä tehdä kävimme Luxemburgissa ja saimme tavata tuomioistuimen tuomareita, eikä ensimmäistä kertaa suinkaan. Ja meillä oli erittäin hyvä näkemysten vaihto, joka myöskään ei ollut ensimmäinen, vaan tällainen lisänäkemysten vaihto mahdollisiin ratkaisuihin. Ja olimme kaikki samaa mieltä näistä asioista. Tuomioistuimen huono julkinen kuva huonontaa myös Euroopan unionin julkista kuvaa. Ja me emme saa löytää mitään lyhyemmän aikavälin ratkaisua pelkästään, koska useat tapaukset esimerkiksi käsitellään jopa viidessä vuodessa. Meillä on myös paljon erilaisia kustannuksia, joita tästä koituu. Aiomme tehdä kaikkemme, jotta voimme auttaa teitä tässä työssä. Ja nyt puheenvuoron lopussa tulee kysymys. Onko teillä ehdotus siitä, että voitaisiin esittää neuvostolle sellainen ehdotus, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin viedä eteenpäin tätä lisätuomarien kysymystä, koska tällä hetkellä meillä on vaikutelma siitä, että se on juuri se asia, joka meidät kehitystämme jarruttaa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Kavada. Eh, monsieur ministre. Ministeri, kiitoksia. Tämä on nyt erityinen hetki. Teidän maanne edustaja 25 vuotta sen jälkeen, kun maanne vapautettiin, on nyt sitten puheenjohtaja valtio e Voin vain olla tästä ylpeä ja olemme erittäin iloisia tästä. No, meidän täytyy vielä toimia tehokkaasti, koska tämä puheenjohtajakausi tapahtuu nyt hetkellä, jolloin geopoliittiset ongelmat palaavat idästä. Ja tehän tiedätte, millaisia uhkauksia on jo esitetty. Ja epäturvallisuus on palannut Eurooppaan. 2004 hän Madridissa 2005 Lontoossa oli terroristihyökkäys ja nyt sitten Pariisissa muutama päivä sitten. Eli kysymykseni on yksinkertainen. Millä tavalla aiotte nyt hyödyntää tätä tilannetta, jotta voitaisiin helpottaa oikeuslaitoksen työtä Euroopassa. Onko teillä ajatuksia eurooppalaisesta syyttäjän virastosta? Onko teillä jotain muita aikomuksia, koska me tarvitsemme nyt tehokkaita ja nopeita välineitä? Ja sitten vielä toinen asia. Vieläkään ei ole edistetty perusoikeuskirjan noudattamisen osalta Unkarissa – onko teillä aikomus puuttua tähän tilanteeseen, koska tehän tiedätte, millainen hinta tällaisesta tilanteesta ehkä joudutaan maksamaan. Fourth question. Otetaanpa neljäs kysymyskin sitten, edustaja Radjev. господин Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin onnitella teitä ensimmäisestä Latvian puheenjohtajakaudesta. Toivottavasti voin onnitella teitä myös kautenne lopussa hyvin tehdystä työstä. Oikeastaan käsittelisin samaa aihetta, jota puheenjohtakin jo käsitteli. Toimielinten välinen sopimus paremmasta sääntelystä – luonnos on mukana komission työohjelmassa tälle vuodelle ja se täytyy mahdollisimman nopeasti saada valmiiksi. Näin voisimme varmistaa toimielinten välisen paremman yhteistyön ja paremman sääntelyn. Mitä te aiotte tehdä puheenjohtajavaltiona tukeaksenne komission aloitetta? Ja kannustaa, jos ei nyt pakottaa jäsenvaltiota neuvostossa hyväksymään sopimuksen paremman säätelyn nimissä. Very much, Mr. Minister, if... Kiitoksia, hyvä ministeri. voisitte vastata näihin neljään kysymyksiin ja sitten otamme seuraavan neljän kysymyksen ryhmän, jossa teille sopii. Jā, godātie kolēģi, starp institūciju pārvaldības jautājums šķiet izskanēja visbiežāk. Kiitoksia. Niin. Kun vastaan kysymykseen, joka koski e, toimintavälistä yhteistyötä, se mainittiin usean kertaan ja aloitan siitä syystä tästä kysymyksestä. Pyrin myös vastaamaan puheenjohtajan kysymykseen, kuten myöskin edustaja Radoffin esittämään kysymykseen. Haluaisin sanoa, että puheenjohtajuus on tietysti kiinnostunut paremmasta sääntelystä. Odotamme innokkaasti tätä ehdokutusta, joka koskee tehokkaampaa lainsäädäntöprosessia, mutta hyvän ja tehokkaan lainsäädäntöprosessin yksi tunnusmerkki on se, miten aktiivisia jäsenvaltiot ovat, miten aktiivisesti ne osallistuvat ministeritasolla tähän prosessiin. Ja meidän tulisi todella pyrkiä yhdessä siihen, että ministerit ovat aina mukana näissä kokouksissa ja edustavat maittamme korkeammalla mahdollisella tasolla. Ministerin tulisi tehdä myös läheisempää yhteistyötä sekä komission että parlamentin jäsenten kanssa kyseisissä valiokunnissa. Se on minun näkemykseni. Se on ollut sama koko ajan. Eli jäsenvaltioiden ministerien toiminta on myöskin oleellista. Kun sitten katsotaan yhteisön tuomioistuinta, haluaisin kiittää edustaja Svifkaa tehdystä työstä maksukyvyttömyysasetusten parissa. Tietyllä tapaa kadehdin häntä koska hän on miltei saanut päätöksen erittäin hyvän työn, mutta me olemme vasta työmme alussa. Kysymys oli siitä, että Euroopan tuomioistuinten uudistus ja tämä uudistusprosessi riippuu pitkälti siitä tuesta, jonka Euroopan komissio tarjoaa ja mahdollisuudesta löytää rahoitusta tätä uudistusta varten. Toivon kuitenkin, että kaikki voimme todellakin menestyä tämän ongelman ratkaisemisessa. No sitten kun puhutaan tuomareiden nimittämisestä, ja käytetystä menetelmästä, niin vaikuttaa siltä, että tarvitaan eh, hyvin syvälle luotavia keskusteluja, koska näkemykset ovat niin kovin erilaisia. Toivomme kuitenkin kykenevämme pääsemään kompromissiin. Ja mitä intensiivisemmin teemme töitä, sitä nopeammin löydämme myös ratkaisuja ja aiomme tarjota parlamentille myös aivan erityisiä ratkaisuja. Ja sitten edustaja Kavada. Kiitoksia näistä lämpimistä sanoistanne. Meille on todellakin suuri kunnia saada olla Eurooppa-neuvoston johdossa tämän puolivuotiskauden aikana. Ja että tämä tapahtuu näin sen jälkeen, kun saimme itsenäisyytemme takaisin. Kun muuta terrorismin vastaista toimista, niin yhdessä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kanssa aiomme järjestää epävirallisen kokouksen Riassa 29. ja 31. Ja toivottavasti tämä luo hyvän pohjan tulevalle työlle. Ja meillä on ollut myöskin hyvä keskustelu Ranskan oikeusministerin kanssa. Olen kuullut paljon erilaisia ajatuksia. esimerkiksi tällaisen liittotasoisen tiedustelupalvelun luomisesta Eurooppaan. Tiedän, että monilla ministerillä on aivan konkreettisiakin ehdotuksia. Ja uskon, että Rian epävirallinen ministerineuvosto on suuri askel eteenpäin. Uh, thank you very much. Um, the floor goes to Mrs. Hautala. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Hautalalle. Um. Kiitoksia. Ministeri, kysyisin yksityisoikeudesta. Erityisesti perheoikeus. Komissiossa Jurova oli eilen paikalla ja hän sanoi, että hän edelleen tekee työtä Latvian kaudella tietyissä aviokysymyksissä ja myöskin monissa jäsenvaltioissa on jo rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta oleville henkilöille. Ja kysyisin, miten Latvia aikoo vaikuttaa tähän työhön puheenjohtajakaudellaan? Ja ehkä voisitte ottaa esiin tiettyjä asioita, jotka liittyvät yksityisoikeuteen ja jotka ovat tärkeitä Latvialle. Thank you very much, uh, Mrs. Guteland. Kiitoksia, edustaja Guteland. Eh, Kiitos, herra ministeri. Minäkin olen iloinen, että minulla on mahdollisuus esittää teille kysymyksiä. Olen myös iloinen siitä, että maanne johtaa unionia. Minä itse olen siirtymäkauden aikana talousopintojen yhteydessä opiskellut Latviaa. Ja olen todella iloinen, että nyt olette täysjäsen ja unionin johdossa tällä hetkellä. Minulla olisi kysymys. tytäryrityksestä. Kuuntelin eilen komission jäsen Jurvaan kommentteja näistä yrityksistä ja näkemykseni oli, että hän oli samaa mieltä kanssani. Voi olla, että yritykset sitten hakevat suotuisinta oikeus, oikeudenkäyttöaluetta EU-valtioiden keskuudessa. Ja tämä voisi synnyttää sellaisen tilanteen, joka ei ole suinkaan toivottava unionissa. Jos yritys esimerkiksi rekisteröityy yhdessä maassa ja toimii toisessa, tarkoitus on toimia ikään kuin postilaatikkoyrityksenä. Tästä voi aiheutua ongelmia verojärjestelmille jäsenvaltioissa. Myös ammattiyhdistykset ja työntekijöiden oikeudet voivat tässä vaarantua. Mainitsit, että aiotte järjestää tästä aiheesta korkean tason asiantuntijaseminaaria. Minusta on tärkeää kuulla myös teidän näkemyksenne kysymyksestä. Nythän käydään keskustelua ja niiden pohjalta voi syntyä se ongelma, että ei vakavasti toimivat yritykset sitten hakevat ikään kuin matalimpia ehtoja työntekijöille, että tähän me emme halua. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne aiheesta. Uh, thank you, Mr. Anderson. Thank you, Minister. I do wish uh, you a successful... Kiitoksia, hyvä ministeri. Toivon teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne ja toivon, että halu tehdä jotain näiden Pariisin tapahtumien jälkeen ei johda siihen, että EU tekee jotain typerää. Ja meidän täytyy ottaa myös huomioon mm, eri tavalla vammautuneet ihmiset, sokeat ja muut. EU on allekirjoittanut tämän sopimukset, komissio on ratifiointia. Ja me innokkaasti odotamme päätöstä neuvostolta. että Marrakeshin sopimus allekirjoitettaisiin. Mutta vaikuttaa siltä, että tässä on vaarana se, että asia juuttuu neuvostoon. Toivottavasti Latvian puheenjohtaja kausi kuitenkin pian ratkaise tämän asian myönteisellä tavalla. Voisitteko sanoa, että asia on näin? Thank you. Uh, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Geringer. Eh, dziękuję bardzo. Eh, pogratulować. Eh, Kiitoksia. Haluaisin aluksi onnitella ministeriä näistä konkreettisista lausunnoista ja prioriteeteista, jotka hän hyvin kuvaili. Nämä ovat tosiaan hyviä uutisia, ministeri. On hyvä, että meillä on hankkeita, jotka on helppo toteuttaa useassa vaiheessa. Ja prioriteetteihin kuulee, kuuluu esimerkiksi asia, jota itse työstän, ja yritän saada aikaan hyvän kompromissin, jotta asiat saadaan nopeasti eteenpäin. Sitten toinen pyyntö. Neuvostossahan te olette puheenjohtajana tietyissä tärkeissä kokouksissa. Ja yksi asia nyt minua häirii. Kahdessa jäsenvaltiossa perusoikeuskirja ei ole sovellettu erityisesti omassa maassani, ja hyvin usein unohdetaan, ja varmaan kaikki Euroopan kansalaisten pitäisi hyötyä samasta oikeusturvasta. Eli jos teillä on mahdollisuus toimia, niin haluaisin, että otatte esille tämän kysymyksen ja pyytäisitte, että kaikki maat noudattavat tätä tekstiä, jotta kaikki kansalaiset voivat hyötyä perusoikeuskirjan tuomasta suojasta. The last question. Kiitoksia. Viimeinen kysymys sitten edustaja Dudalle. președinte, mulțumesc. Domnule ministru, bun venit uh, la noi la comisie. Puheenjohtaja, tervetuloa, herra ministeri, meidän valiokuntamme vieraaksi. Haluaisin kysyä teiltä, onko teillä näkemystä tarpeesta Euroopan tason sääntelyyn silloin, kun kyse on luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä. Nythän meillä on sellainen lainsäädäntö, joka, jota sovelletaan vain yrityksiin. Myös luonnolliset henkilöt voivat olla maksukyvyttömiä, erityisesti kun otamme huomioon Euroopan talouskriisin. Usein pankit korottavat korkojaan ja sitten luonnolliset henkilöt eivät enää pystykään maksamaan maksueriään. Mikä on teidän näkemyksenne tästä aiheesta? Mr. Minister, you have the floor. Ministeri, olkaa hyvä. Paldies, kolēģi, par jautājumiem. <clears throat> Eh, vispirms. Kiitoksia kollegat näistä kysymyksistä. Yritän vastata niihin samassa järjestyksessä. Eli ensin Hautalan kysymys. Niin totta kai nämä asiat, jotka mainitsitte, ovat arkaluontoisia. Erityisesti kun keskustellaan rajat ylittivistä kysymyksistä. Tämä tilanne on nyt hiukan tauolla jäsenvaltiot miettivät kantojaan ja Latvia puheenjohtajavaltiona noudattaa jäsenvaltioiden toiveita eikä järjestä tästä asiasta mitään poliittista keskustelua. Neuvostossa keskustelut jatkuvat sitten tämän vuoden loppupuoliskolla Luxemburgin kaudella. Jos puhutaan syrjinnän kiellosta, ja tarkoitan kaikenlaista syrjintää, niin me puheenjohtajakaudellamme ehdottomasti tuemme tätä. Me ehdottomasti vastustamme kaiken tyyppistä syrjintää kaikissa EUn jäsenvaltioissa, mutta samalla kun puhutaan yksityisoikeudesta ja perinteistä ja erityispiirteistä kussakin maassa, niin silloin jäsenvaltion kuuluu päättää millaisia yksityisoikeudellisia kumppanuuksia se haluaa ja mitkä ovat sitten rekisteröityjä. Ja sitten meillä on päätöksiä ihmisoikeustuomioistuimesta. Eli jäsenvaltiot päättävät näistä kysymyksistä. Niin vielä tämä yksityisoikeudellinen kysymys. asiat, jotka liittyvät lasten sieppaukseen yleissopimukseen, niin se on monimutkainen kysymys. Ja yritämme nyt tällä kaudella saada aikaan sopimuksen jäsenvaltioiden välillä. Seuraava tekninen kokous on 28. tammikuuta. Ja tietysti tämä tapaus 1.13 herättää vähän lisäkysymyksiä. eli millä tavalla tulevaisuudessa tätä välinettä käytetään. Sitten seuraava kysymys. Guteland. Se liittyy näihin yhden henkilön yhtiöihin. Italian puheenjohtajakaudella saatiin aikaan huomattavaa edistystä – ja Latvia yrittää saada nämä keskustelut päätökseen neuvostossa, jotta saamme sitten neuvottelumandaatin parlamentin kanssa. Sitten yritysten toimipiste. No se on tietysti nyt ajankohtainen kysymys ja yritämme saada tästä aikaan kompromissin. Sitten Andersen. Te kysytte tästä Marrakesh-sopimuksesta. Puheenjohtajavaltio Latvia tukee tämän sopimuksen tavoitteita, jotta voidaan parantaa ihmisten mahdollisuuksia, jotka ovat näkövammaisia, niin he pystyvät täysimittaisesti olevaan mukana kulttuurielämässä ja teemme kaikkemme, jotta voisimme saada tämän sopimuksen ratifioitua koko EUn nimissä. Ja heti kun mahdollista, niin yritämme ratkaista myöskin näitä institutionaalisia kysymyksiä. Sitten Geringerin kysymys. Niin me tiedämme, että perusoikeuskirjan ratifiointi on poliittisesti merkittävää. Ja voin nyt tässä vaiheessa sanoa ainoastaan, että toivottavasti kaikki jäsenvaltiot toimivat näin. Sitten Buddha kysyi luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä. Sekin on ajankohtainen kysymys. Ja varmaan nyt on erityisen tärkeää keskittyä tähän, koska nyt kun kiinteistökupla puhkesi, niin monissa jäsenvaltioissa siitä kärsittiin kovasti. Ja voisin sanoa, että monissa jäsenvaltioissa on nyt kokonainen sukupolvi, joka kantaa harteillaan valtavaa velkataakkaa. Ja komission aloitteet, jotka voisivat muuttaa tätä tilannetta, saisivat tietysti meiltä tukea. Monissa jäsenvaltioissa Nämä kysymykset ovat nyt hyvin ajankohtaisia ja monissa jäsenvaltioissa on tehty ero luonnollisten henkilöiden välille velkakysymyksissä, kun velka ei ole 100 000 euroa korkeampi. Eli meidän täytyy nyt sitten tarkastella tätä asiaa vuoden sisään, mutta täytyy ottaa huomioon myöskin, että täytyy muistaa velkojien edut ja täytyy muistaa, että kaupallisten pankkien lobbaus on hyvin voimakasta. Paljon liippuu siitä, kuinka hyvin pystymme tekemään yhteistyötä. Ja sitten uusi asetus Totta kai se helpottaa näitä menettelyitä rajat ylittävissä kysymyksissä. Kiitos. Mr. Minister, thereby we have exhausted. Näin, hyvä ministeri, kaikki kysymykset on käyty loppuun, Mutta jäsenillä on esitettävänä. Haluan kiittää teitä kovasti siitä, että tulitte tänne tänään ja kerroitte meille Latvian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Kuten näette, tämä valiokunta suhtautuu avoimesti yhteistyöhön teidän kanssanne. Ja toivomme todellakin, että aivan kuten jo on todettu, voimme sitten onnitella teitä myös kauden lopussa. niistä kaikista menestysaskelista, joita yhdessä on saavutettu. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle tänään. Uh, dear members, I have one more announcement to make. Hyvä, tässä nyt vielä yksi ilmoitus. Se koskee kohtaa 27, joka käsittelee TTIP-neuvotteluita. Se täytyy lykätä edes seuraavaan kokoukseen, koska Tyvossa ei pääse seuraavan äh, iltapäivän kokoukseen. Kiitoksia. Äh, bon appétit. Hyvää ruokahalua.